das protokoll und die angenommenen texte der sitzung vom. sitten pöytäkirja 16. helmikuuta pidetystä täysistunnosta on saatavilla. Onko siihen huomautuksia? Ei ole, joten edellisen täysistunnon pöytäkirja on hyväksytty. Sitten oikeusasioiden valiokunta